Istunto jatkuu. Kollisilta on tullut pyyntö. Työjärjestyspuheenvuoro, olkaa hyvä. Minulla ei ole mikrofonia, puhemies. Monsieur le Président, herra puhemies. Kiitän paljon siitä, että annatte minulle puheenvuoron. Artikla 118, joka liittyy kuulemisiin, joita, jossa kuunneltiin komission jäsenehdokkaita. Libe-valiokunnassa ja AFET-valiokunnassa hyvin syrjivällä tavalla ja minun mielestäni se on sääntöjen vastaista. Siellä ei annettu sitoutumattomille jäsenille puheenvuoroa ja kuitenkin artikla 118 viittaa liitteeseen 16 ja siellä sanotaan, että jos koordinaattoreilla on valta järjestää keskustelu ja puheaika jaetaan artiklan 162 mukaisesti ja 162 ja sen kohta kaksi. Siellä puhutaan puheoikeudesta myöskin sitoutumattomille. Eli minun mielestäni tämä oli syrjivä toimi ja toivon mukaan tämä ei ennusta tämän parlamentin tulevia toimintatapoja. Kiitos. Vielen Dank für den Hinweis. Kiitoksia. Me tarkistamme tämän tapauksen ja kerromme siitä sitten myöhemmin. Kiitoksia. Ennen kuin menemme esityslistalle, minulla on yksi ilmoitusasia teille. Täällä nyt on yksi kollega tässä vasemmalla minusta katsottuna. vuosikymmeniä hän on varmistanut täysistuntojen kitkattoman sujumisen. Paul Dansen on tänään viimeistä päivää Euroopan parlamentissa. tämän hänen viimeinen työpäivänsä. Eli Dans, te olette vuosikymmeniä olleet täällä parlamentissa ja te olette valvoneet täysistuntojen